toimesta. Kiitoksia. Ja näin siirrytään äänestämään. Primul point of order. Työjärjestyskysymys. Mr. Carver. Carver. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä kirjoitin 4. Tois, 4. helmikuuta Schulzille erittäin tärkeässä asiassa, enkä ole saanut minkäännäköistä vastausta. Tiedän, että me olemme käyneet samanlaisia keskusteluja muista poliittisista ryhmistä olevien kanssa. Haluaisin pyytää, että tämä kirje voitaisiin nyt vihdoin viedä äh, puhemies Schulzin toimistoon asti. So, primul äh, raport este cel al doamnei Jaslovietska. Kiitokset äh, Kiitokset. Siis ensimmäisenä äänestämme EU- ja Sveitsin välisestä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta siihen liittyvästä pöytäkirjasta. We'll move to the Presidente, soltanto ah. per eh, ricordare che il premio Nobel per la pace... Puhemies, haluaisin muistuttaa seitä, että Simon Peres joutui eilen tilanteeseen, jossa tarvitaan tukea ja, ja kannatusta. Simon Peres menetti eilen henkensä, joten meidän on syytä muistaa nyt häntä. Kolula accordui Elvetia vot... No niin, nyt siis siirrymme äänestyksiin. Nimehuuto äänestys, EU ja Sveitsin välinen pöytäkirja. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Sen jälkeen eteenpäin Sokorin mietintö, kasvoja ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous, äänestyksenä, niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja eteenpäin seuraavana Belletin mietintö sisävesialusten tekniset vaatimukset. Säädös on hyväksytty neuvosto- ja parlamentin välisellä sopimuksella. Sitten Landorfin mietintö EUn ja SADKn talouskumppanuussopimus, valtioiden välinen talouskumppanuussopimus. Äänestys alkaa äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kalastusalan työtä koskeva yleissopimuksen täytäntöönpano. Päätöslauselma esitys. Olkaa hyvä. Puhemies, usein henkilöt ja kollegat, jotka ovat tämän asian piirissä työskennelleet, haluavat peräänkuuluttaa sosiaalista unionia ja myöskin sitä, että työolosuhteita parannetaan koko maailman kalastusalalla työskentelevien ihmisten piirissä. Sosiaalinen suojelu, sama palkka, oikeudenmukaiset työolosuhteet, lepoajat ja muut niin kuin ilon säännöt määrittelevät. Meillä on olemassa siis selkeä ohje nuora työntekijöitä silmällä pitäen ja siksi meidän on tuettava kalastajien sosiaalisia oikeuksia, koska muutoin demokratia ei toteudu. Kiitos. Este pentru. Nyt äänestämme ja puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi Puolan viimeaikaisia tapahtumia ja niiden vaikutusta Euroopan unionin liittyvän sopimuksen Päätöslausumaesitys ja äänestys siitä alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme seuraavaksi päätöslauselmiin viideltä poliittiselta ryhmältä. Kolmas kohta, ensimmäinen osa siitä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti kohta neljä, kahdessa osassa. Ensimmäinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kahdeksan kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kolme ja kohta kahdeksan jälkeen niin halutaan äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä niin halutaan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 5 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 äänestyksenä. ja äänestys alkaa. Kiss. Äänestys päättyy. hylätty. tuossa viittaus alkuperäinen teksti puolesta vastaan äh, tyhjää hyväksytty. tuossa viittaus 12 puolesta äänettä vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä tuossa viittaus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale A, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale C, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten H puolesta vastaan hyväksytty. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten tuossa on kappale K, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaksois V, tarkistus 1, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme nimenhoitoäänestyksen alkuperäisestä tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdantason kappale Z kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa, joten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Seuraavaksi äänestämme koko päätöslauselman esityksestä. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme herra Castaldon mietintöön. Herra Castaldo. Grazie, president. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset vielä varjoesittelijöille loistavasta työstä, jota teimme yhdessä tämän mietinnön tiimoilta. Sen tarkoituksena on antaa lisää puhtia yhteistyölle joka on ehkä tällä hetkellä eräs meidän keskeisimmistä yhteistyökumppaneistamme Välimeren alueelle. Me haluamme antaa Tunisian kansalle tukemme siinä työssä, jota he ovat kansalaisyhteiskunnassa tehneet. Ja mielestäni myöskin pitkälle suuntaavasta toiminnasta on syytä antaa myöskin Nobel-valkinto. No niin, nyt jatkamme äänestystä. Ap- Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 31 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 34 kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 43 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 50 kahdessa osassa, niin ikä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 61 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 62 kohta ja sekin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 64 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja juodaan tuossa kappale M, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koko päätöslauselmasta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Felicitări autor. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi palasin mietintö sosiaalinen polkumyynti Euroopan unionissa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi kolmessa osassa Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi kahdessa osassa. Nimenhuuto äänestyksenä ja ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan kahdessa osassa nimenhuutoja äänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, hylätty. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kohta 13 ja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Kuudessa osassa. Kaikki äänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä kuudesosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 22 kolmessa osassa nimenhoitoäänestyksenä ja ensimmäisestä osasta nimenhoitoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 25 kahdessa osassa. Nimenhoitoäänestyksenä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 28 kahdessa osassa nimenhuuto äänestyksenä ja ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys alkaa kohta 30 puolesta. Ei, tarkistetaan sittenkin. Tarkistamme ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt eteenpäin äh, kohta 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Me voimme luonnollisesti tarkistaa tämä uskoakseni sama enemmistö, mutta äh, Kohta 30 tarkistamme nyt mehutaäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eteenpäin kohta 31 neljässä osassa nimenhuuto äänestyksenä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 35 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ahaa, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kohta 49 nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 51, niin ikään nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 52 viidessä osassa ja kaikista nimeltä äänestys. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja vielä viidesosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 53, kaksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 54. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 56. Kahdessa osassa nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 57 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Eli kohta 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto A kahdessa osassa äänestys Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty johdanto-osan kappale D kolmessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. A. Ä, pyydän anteeksi. Ensin johdanto-osan kappale D kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nyt siitä nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale P kolmessa osassa äänestyksenä ja ensimmäinen osa. Äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Ja kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tuossa on kappale isoa pikkua puolesta vastaan tyhjää hyväksytty on kappale iso A, pikku D kahdessa osassa, nimenhuuto äänestyksenä. Ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme kokonaisuudessaan päätöslauselmaesityksestä. Nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Felicitări donnoli Balas. Kiitokset herra Balasille. Point of order, somebody... Työjärjestys. Kysymys. Joku on täällä pyytänyt puheenvuoroa. Ah, yes. Mr. Czarnecki. Czarnecki. Panie przewodniczący, panie panowie. Kiitos arvon kollegat. przewodniczący, panie i panowie. Puhemies, arvon kollegat, juuri ennen äänestystä ja unionin tilakeskustelun aikana oli välikohtauksia ja kokouksissa nähtiin näitä tapauksia. Ei-diplomaattien galleriassa oli herra Chichov, Venäjän suur, EU-suurlähettiläs, e ja en tiedä välttämättä, että josko hänen pitäisi tulla tänne keskustelun ajaksi, joten minusta nyt tämä, tätä ei voida hyväksyä, ne pitäisi käydä tulevaisuudessa. I, I personally, because of the votes, could not... Henkilökohtaisesti äänestyksen vuoksi en kyennyt katsomaan tuonne ylös, en nähnyt. Joka tapauksessa asia ymmärretty. There is another Okay, okay. We have two more points over, Mr. Lam. Kaksi muuta työjärjestyskysymystä. Ensin kollega sieltä. Mr. President. Puhemies. Haluaisin puhua äänestyksestä tästä mietinnöstä, joka juuri käytiin. Olen siinä ja Halusin vain kiittää varjoistelijoita loistavasta työstä. Se oli pitkää, mutta loistavaa. Haluaisin vain sanoa yhden asian Euroopan parlamentti sanoo, että se haluaa sosiaalista edistystä. Nyt Euroopan pitää sitten toteuttaa tämä myös käytännössä. Domno Lambsdorff. Kiitoksia edustaja Lambsdorff. Ich will ganz kurz auf das reagieren. Lyhyesti haluan reagoida siihen, mitä kollega Czarnetski sanoi. Meillä on täällä säännöt, muiden maiden diplomaatit saavat osallistua näihin tilaisuuksiin, tarkkailla niitä kaksi diplomaattia per suljetusta. avoin talo, meillä ei ole mitään piilteltavaa. Keskusteluissa minusta on oikein, että Venäjän suurlähettiläs tarkkaili tätä eloisaa keskustelua parlamentissa. Sunnuntaina on vaalit tulossa Venäjällä, Duuman vaalit, ja uskon, että olisi hyvä, jos Duumassa käytäisiin näin elävää keskustelua kuin täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Mulțumim. Trecem acum. Kiitokset, kiitos. Nyt siirrymme vielä viimeiseen äänestykseen. Komission delegoitu asetus vähittysmarkkinoille tarkoitettuja paketoituja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista ajantietoista avaintietoisia kirjasta. Ja sitten Rova ja suullinen tarkistus. Kiitos todennäköisesti hylkäämään tekniset normit, joita komissio on meille ehdottanut, koska se ei ole kuunnellut parlamentin pyyntöjä. Kuitenkin haluamme vakuuttaa eh, se, vahvistaa se, että haluamme suojella näitä investoijia. Ja nivon tason kaksi suojelua pitäisi tukea. Kiitos. Mulțumim. Există poziție la... Kiitos, Roberes. Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ei, joten niinpä ehdotankin, että äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kokonaisäänestys ja haluan todeta teille, että me tarvitsemme tarvitsemme 376 eh, jäsenen enemmistöä. Ja niin äänestämme tästä nyt nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Very tight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 Colleagues, we have the explanation to the Hyvät kollegat, äänestysselitykset alkavat ja haluaisin pyytää niitä, jotka nyt poistuvat, tekemään niin ja antaa muiden käydä läpi äänestysselitykset.